Pan przewodniczący. Good afternoon. I'm sorry for being a bit late, but... Uh... Hyvää iltapäivää. Olen pahoillani, hiukan myöhässä, mutta meillä oli uh, työhön liittyviä ongelmia. Ehkä muissakin tuli sellainen pyyntö EPPltä koskien Guantanamon keskustelua. Mutta sanoisin tästä, että nyt istunto siis jatkuu. Palaan tähän kontamuksen myöhemmin. Ja olemme saaneet pyynnön herra Borgetsiolta henkilökohtainen puheenvuoro. Haluaisin aloittaa herra Borgetsion henkilökohtaisella puheenvuorolla. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Luen kirjeen, jonka lähetin tänä aamuna parlamentin puhemiehelle Martin Schulzille Arvoisa eh, puhemies, viittauksena julkilausuman, jonka te eh, teitte 20. Eh, toukokuuta täysistunnossa liittyen siihen, mitä minä sanoin La Zanzara satirisessa televisiolähetyksessä. Haluaisin ministeri Keynesille ilmaista pahoitteluni. Äh, olen pahoillani, että hän äh, tunsi olonsa loukkaantuneeksi. Minä voin vetää sanani äh, pois. Ajatukseni saatettiin pitää hyökkäävinä sekä niin kutsutua värillistä henkilöä kohtaan että, niin, että naispuolista henkilöä kohtaan. Olen pahoillani siitä, miten sanani asetin tarkoituksena oli puhua maahanmuuttopolitiikasta. Ja en halunnut tällä tavoin vähentää tämän parlamentin asemaa eikä EFD-ryhmän asemaa. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia, herra Borgetsio. Ja nyt haluan kertoa teille, että olen saanut pyynnön EPP-ryhmältä säännön 1 177 kohta 1 mukaisesti työjärjestyksessä. Sen mukaan lykätään keskustelu Guantanomosta, josta piti puhua torstai-iltapäivänä. Haluaisin kysyä, haluaako herra Salafranco ranka puheenvuoron tästä nyt. Kiitos puhemies. Tänä aamuna otimme tämän asian esille ryhmäni nimissä jotta kunnioitaisimme sitä sopimusta, joka huhtikuussa syntyi